ratkaisu. Kiitos oikein paljon komission ja sen keskustelu on päättynyt. Samoin istunto, seuraava istunto huomenna torstaina 8. lokakuuta kello 9. M- mukavaa iltaa.